Seuraavaksi menemme suullisen kysymyksen yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Tässä on kolme tekijää. Tässä kysymyksessä herra Nicholson ei ole paikalla tällä hetkellä, joten käännyn ensin herra Tessin puoleen. Olkaapa hyvä. Ja, vielen dank, Frau Monet kiitokset, rouva puhemies. Herra komissari Siolos, olen iloinen siitä, että olette tänä päivänä läsnä ja tulette vastaamaan tähän kysymykseemme. 18. toukokuuta Euroopan parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen, mutta se ei ole kyennyt tähän päivään mennessä vielä päätöstään toteuttamaan, mutta pyydän komissaari, että maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä otatte huomioon ne vaatimukset, mitä tässä päätöslauselmassa esitettiin. Valitettavasti minun täytyy antaa vähän huonoja uutisia, koska olen juuri keskustellut maanviljelijöiden kanssa ja maanviljelijät pelkäävät sitä, että ne pelot, että, tämä, että maatalouspolitiikka menee ensimmäiseen pilariin, niin se tulisi johtamaan ei pelkästään politi- öö, byrokratian, vaan byrokratian laajenemiseen. Tästä laajasta byrokratiasta ei voida kantaa vastuuta Euroopan unionissa. Jäsenvaltioiden pyynnöstä pyydän, että me pyrimme tätä uudistusta viemään eteenpäin siten, että mahdollisimman vähäisellä byrokratiataakalla sen toteutamme niin, että viljelijät voivat omaa työtään tehdä, eli maanviljelystuotteita tarjota. Ei suinkaan niin, että heidän pitäisi ensin lukea lakitekstistä, että mitä kaikkea heidän pitää työssään ottaa huomioon jos ajatellaan, että maanviljelijöihin tänä päivänä Euroopan unionissa kohdistuu niin paljon vaatimuksia, niin me emme voi olla siitä, kantaa sitä vastuuta, että tekään komissari ole sitä vastuuta, vastuussa, mutta olisi hyvä, että jos te olisitte ensimmäinen komissaari, että sen jälkeen kun luovutte työstänne, niin minun virkakautenani ei syntynyt enemmän byrokratiaa, vaan vähemmän ja uskon, että me yhdessä voimme löytää ratkaisun siihen, että saamme nämä tavoitteet, saavutamme nämä tavoitteet. Kiitoksia. Sitten herra Laajan toinen suullisen kysymyksen esittäjistä. Kiitoksia. YMPn yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen on uudistuksen keskeinen tavoite. Skotlannissa hyvin monet maataloustuottajat ovat vihaisia byrokratian määrästä ja myös rangaistusjärjestelmästä. Totta kai rahat täytyy käyttää viisaasti ja niiden käyttöä täytyy seurata, mutta tämä on nyt epäsuhtaista tämä rangaistusjärjestelmä sekä jäsenmaiden tasolla että maataloustuottajien tasolla. Ja tähän uudistuksen täytyy puuttua. Skotlannissa parhaillaan rangaistaan maataloustuottajia pienistä virheistä hyvin kovilla rangaistuksella. Tarkastukset, tarhas, tarkastuksia tehdään. Skotlannin hallinto, hallitus ikävä kyllä syyttää teitä, herra komission jäsen, näiden tarkastusten eh, puutteista ja kovista rangaistuksista. Toinen seikka on se, että EUn tarkastajat tulevat seuraamaan tilannetta Skotlantiin ja voi olla, että Skotlannin hallitus hieman meni paniikkiin näistä rangaistuksista, joita viime kolmen neljän kuukauden aikana on tapahtunut. Ja tämä saattoi olla merkki siitä, että kaikki ei ollut kunnossa, kun tarkastajat tulisivat lokamarraskuussa. Kollegani Nicholson puhui siitä, miltä tilanne näyttää meren toisella puolella. Siellä on erittäin suuria ongelmia siitä, että on väärin tulkittu, minkälaisia maita voidaan valita. Voisitteko te komission jäsen selventää sitä, voitteko te vahvistaa sen, mitä näissä tarkastuksissa on tarkoitus seurata? Sitten herra Nicholson, olkaa. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi. Ei ole tavallista, että olen myöhässä puheenvuorostani. Pyydän tästä anteeksi. Sanoisin sen verran, että parlamentti varmasti tietää, että kollegani äh, niin, niin, kuten kollegani, tuen tätä ehdotusta YMPn yksinkertaistamista, mutta ehdottomasti poistetaan liiallista byrokratiaa, jota sanellaan viljelijöille Euroopassa. Ja minun mielestäni Tästä on tullut liian iso taakka ja vakavasti se häiritsee myös ja ottaa heiltä aikaa viljely, viljelyltä. Yksi peruspiirre uudistuksessa oli, että uudistettu YM pitäisi olla yksinkertaisesti virtaviivaistettu poliittisesti myös. Pelkään kuitenkin, että emme saakaan tätä. Saamme suurempaa byrokratiaa, enemmän paperi, työtä ja kun puhutaan ensimmäisen pilarin viher, vi, vihreäksi tekemistä, mitä tarkoitatte? Suurempaa byrokratiaa, enemmän paperityötä, enemmän työtä viljelijälle, enemmän paperityötä, enemmän tarkistuksia ja valvontaa. Ja tätä he eivät halua. Me hal... Perustarkastuksen pitäisi riittää. Ja minun täytyy sanoa nyt komissiolle, teillä on tarpeeksi välineitä ei, ei tarvita enempää, mitä tulee näihin täydettäviin ehtoihin. Ei tarvitse korostaa tätä yhtään enempää. Ja minä vetoan teihin ihmisten puolesta, jotka yrittävät tuottaa elintarvikkeita. Me puhumme elintarvikevarmuudesta. Ja jos te haluatte tätä, niin silloin pitää antaa mahdollisuudet. Me annamme myös elintarvike turvallisuutta, antaa heidän nyt tuottaa elintarvikkeita. Tartun siihen, mitä herra Lajon juuri sanoi. Viljelijät Pohjois-Irlannissa maksavat, kärsivät 6, 60 miljoonan takaisinmaksusta. Kukaan ei voi sanoa, että asiat, jotka on hoidettu vuosina, on hoidettu täysin hyvin, mutta kukaan ei voi sanoa, että etelässä toimittaisiin mitenkään paremmin Etelä-Irlannissa. Nämä kartat laadittiin vuosia sitten. Miksi meillä on tällainen tilanne? Miksi on näin hurjia toimenpiteitä seuraamuksia viljelijöille silloin, kun he eivät tarvitse tällaista, eivät tarvitse sitä, he haluavat vain tuottaa hyviä elintarvikkeita. Kiitoksia. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Näin nyt voitte vastata kysymyksiin. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, sallikaa minun tuoda elementtejä vastatakseni teidän, ensin teidän kirjallisiin kysymyksiinne tämän yksinkertaistamisen suhteen. Olen sanonut jo monta kertaa, että se on erittäin keskeinen aihe ja se otetaan huomioon tulevaisuuden säännöstöissä. Haluaisin eh, ensin kiinnittää huomiota kysymyksen ensimmäiseen osaan, mitä komissio on jo tehnyt yksinkertaistakseen maataloustuottajien elämää. Jos me katsomme muutamia viime vuotta, yksi, äh, rat, äh, vastaus on yksinkertainen. Komissio on tehnyt jo paljonkin. Me olemme tehneet monia uudistuksia yksinkertaistaksemme maataloustuottajien elämää. 2009 maaliskuussa me esitimme tiedonannon, jossa jossa tulee selvästi esille, mihin toimiin oli ryhdytty jo muutamien vuosien ajan, jotta saataisiin hallinnolliset tehtävät pienenemään maataloustuottajien kohdalla. En nyt koko tätä tiedonantoa toista, mutta annan siitä muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin vuonna 2007 neuvoston määräys, joka hyväksyttiin ja joka liittyy maatalousmarkkinoihin, siinä vähennettiin merkittävällä tavalla byrokratiaa ja soveltamisalaa. Tämä yhteinen markkinajärjestely, sen tarkoituksena ei ollut muuttaa peruspolitiikkaa, vaan harmonisoida määräyksiä, jotta niistä tulisi vähemmän vaikeita soveltaa ja helpompia toteuttaa. Yksinkertaistaminen oli myös yksi tärkein syy, miksi komissio esitti terveyteen liittyvän yhteenvedon, joka hyväksyttiin vuonna 2009. Siinä tuodaan myös esille YMPn uudistus 2003. Maataloussektorilta haluaisin myös kiinnittää huomiota äh, toimintaohjelmaan, joka liittyy hallinnollisten tehtävien vähentämiseen EUn sisällä. Näitä seikkoja on arvioitu ja näiden arviointien tuloksena maatalousalan hallinnolliset tehtävät ovat vähentyneet 36 prosenttia. Viime vuonna minun edeltäjäni antoi ensimmäisen vastauksen 30-39 yksinkertaistamisehdotukseen, joita 13 jäsenmaata eh, huhtikuussa 2009 esittivät. Ja osa näistä esityksistä pantiin toimeen 2009 vuoden lopussa ja 2010 vuoden alussa, ja osa niistä on mukana komission vasta hyväksymässä yksinkertaistamispaketissa, joka koskee muun muassa kestävää kehitystä ja suoria maksuja. Mitä tulee toisen pilariin, komissio on aloittanut tutkimuksen, joka liittyy maaseudun kehittämisohjelmien mukanaan tuomiin hallinnollisiin tehtäviin. Ja tässä on lähinnä kahden tyyppisiä toimia. Toinen on ympäristö ja toinen on maatalous maatalouden modernisointi. Ja kunhan tutkimus valmistuu, niin sitten tullaan YMPn uudistamisessa käyttämään näitä tuloksia hyväksi. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että maatalouden pääosaston ja maaseutualueiden kehittämisosaston henkilöt tulevat viipymään maaseudulla tietyn ajan, jotta he saisivat suoran suhteen ja kokemuksen kentältä ja voisivat käyttää näitä hyväkseen YMPn uudistuksessa. Toinen äh, kysymyksen osa, miten komissio tulee ottamaan huomioon parlamentin ehdotukset YMPn uudistamiseksi. Tässäkin voin vakuuttaa teille, että olen hyvin huolestunut tästä kysymyksestä ja me tulemme ottamaan huomioon kaikki tähän mennessä tehdyt analyysit, jotta voimme yksinkertaistaa YMPtä. Mutta myös sellaiset ehdotukset, jotka eivät lisää byrokratiaa, vaan ennen kaikkea lisäävät turvallisuutta veronmaksajille sikäli, että veronmaksajien rahoja käytetään paremmin hyväksi. Niin tässäkin suhteessa olen erittäin avoin kaikille tekemillenne teknisille ehdotuksille, mutta ja tulen koko valiokunnan kollegoille puhumaan ensi kuun alussa. Ja sielläkin tulemme tutkimaan sitä, että miten julkisten varojen käyttö tehdään miten niitä käytetään parhaiten hyväksi. Usein neuvosto on nimenomaan hyväksynyt nämä säännöt. Ei komissio lisää hallinnollisia tehtäviä maataloustuottajille eikä muillekaan, vaan se ainoastaan soveltaa neuvoston hyväksymiä säännöstöjä, jotka, joihin parlamenttikin on antanut ö, hyväksymisensä. Vakuutan teille, että tulevaisuudessa me emme tule tekemään ehdotuksia, jotka monimutkaistavat asioita, vaan sellaisten ehdotusten kanssa, jotka tekevät YMPstä uskottavampaa ja yksinkertaisempaa e, maataloustuotanto on erittäin tärkeä asia ja samat maataloustuottajat aina tekevät töitä näiden luonnonvarojen parissa. Ja juuri tämä, e, tämän takia osa YMPstä ja sen rahoista on tämän politiikan palveluksessa. Mitä tulemme tekemään vuoden 2013 jälkeen? Haluan ilmoittaa teille, että samaan aikaan kuin tämä 2013 jälkeisen YMPn lainsäädäntöpaketin valmistelun kanssa olen päättänyt korkean, perustaa korkean tason ryhmän, joka työskentelee sen parissa, jotta että tämä lainsäädäntöpaketti ei lisää byrokratiaa, vaan nimenomaan yksinkertaistaa YMPtä. Mutta kuten Jos Lainen on sanonut, Usein byrokratia, johon maataloustuottajat törmäävät, ei aina tule komissiolta. Kyllä te tiedätte, että näiden asioiden hallinnointi on jäsenmaiden ja EUn yhteinen asia. Ja usein jäsenmaat luovat sovellutuksia, koska ne ovat kansallisen hallinnon alaisia. Ja silloin komission asia ei ole yksinkertaistaa niitä. Kyllä jäsenmaidenkin pitää huolehtia yksinkertaistamisesta omalta osaltaan. Vastatakseni George Lyonin kysymykseen Skotlannista komissio eh, kunnioittaa sääntöjä, joiden mukaan eh, sellaiset maataloustuottajat, jotka eivät eh, kunnioita cost compliance-normeja, joutuvat rangaistuksen alle. Tämä sama pätee Pohjois-Irlantiin ja muuhunkin Eurooppaan. Tämäkin on sellainen sääntö, että jos me emme sitä kunnioita, niin me emme ole uskottavia niiden sitoumusten suhteen, joita maataloustuottajilla on Euroopan lainsäädäntöä kohtaan. Nämä ovat siis täydentävät ympäristöehdot joita tässä on tärkeää kunnioittaa. Enemmän me tarvitsemme enemmän täsmennyksiä. Joulukuun alkuun mennessä komissio tulee kertomaan näiden tarkastusten ja arviointien tulokset. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ryhmien puhujat. Meillä on pieni ongelma noiden seinätaulujen screenien suhteen, joten nyt ensimmäisenä annan puheenvuoron tänille kahdeksi minuutiksi. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, te hallitsette täydellisesti ranskan kielen, tunnette hyvin oman maani. Ranskassa on ilmaisu, joka luonnehtii sitä, mitä, mistä haaveillaan, mutta jota ei koskaan näe. Puhutaan arleesittarista maanviljelijöille yksinkertaistaminen on varmaankin jonkinlainen arlesittaren kuva. Te sanoittekin, että komissio on jo toiminut ja pyrkinyt yksinkertaistamaan menettelytapoja. Ja haluaisin hiukan mennä yksityiskohtiin. Näyttää siltä, että tähän asiaan liittyy kaksi aspektia. Toisaalta, mitä tulee avun tuen pyyntöön, täytyy myöntää, että tämä on pyritty yksinkertaistamaan viime äh, kuukausina ja vuosina näitä asiakirjoja. Me myönnämme tämän. Ja sitten on nämä rajoitukset liittyvät ehdollisuuteen, jatkuva raportointi, jota vaaditaan viljelijöiltä kaikesta sitä, mitä he tekevät, jos siirretään lannoitteita jonnekin tai siirretään lannoitetta muualle ja niin edelleen, jos on erehtynyt, niin silloin kyllä saa seuraamuksia itselleen. Tässä tilanteessa, komissaari, uskon, että meidän todellakin pitää löytää jonkinlaisia ratkaisuja. Viime viikolla, niin kuin tiedätte, puhuimme tulevaisuuden YMPstä ja esitettiin joitakin integroivia toimenpiteitä, joita voitaisiin toteuttaa ja jotka voisivat johtaa äh, toimenpiteitä, joita voidaan valvoa, niin viljelijöiden kuin komission kuin suunnilleen toimesta, ja voimme olla varmoja, että ne ovat turvallisia toimenpiteitä tieteellisesti ajattelen esimerkiksi kiertoviljelyä. Nämä, näiden toimenpiteiden pitäisi mahdollistaa se, että voimme yksinkertaistaa näitä rajoituksia, joita asetetaan viljelijöille. Tässä teillä on todellinen työkenttä jatkoa ajatellen. Ja sitten tällä hetkellä, niin kuin viime viikollakin te otitte esille, sen, mikä kuuluu jäsenvaltioille. Uskon, te olettekin oikeassa. Joka vuosi komission valvojat vierailevat jäsenvaltioissa ennen kuin käyvät viljelijöiden luoda. He menevät sinne kriittisin katsein löytääkseen virheitä, mikä ei toimi. Mutta eikö voitaisi hiukan edistää heidän toimintaansa arvoisa komission jäsen ja pyytää, että he osoittaisivat että näin palvelisivat jäsenvaltiota, kertoa milloin jäsenvaltiot menevät liian pitkälle, kun soveltavat yhteisöoikeutta. Kun mennään liian pitkälle, se tarkoittaa sitä, että te, turhalla tavalla rasitetaan viljelijöitä. Tällä tavalla voitaisiin pa- pa- parantaa EUn kuvaa kansalaisten silmissä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kapulas Santos, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Monet kiitokset puheenjohtaja, puhemies, herra komissaari. Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen on sellainen tavoite, jota jo vuosien ajan olemme johon olemme pyrkineet, mutta sitä on vaikea saavuttaa komission pyrkimyksistä huolimatta. Minä haluaisin hyvin selkeästi sanoa sosialistien ja demokraation ryhmän puolesta, että yksinkertaistaminen ei merkitse sitä, että yksinkertaistamiselle avataan ovet ja portit, että ei enää julkisia menoja valvota. Me tarvitsemme tietyt rajat. Tämä on perustava laatua oleva kysymys. Nyt kun keskustelemme yhteisen markkina- maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja politiikasta vuoteen 2013, niin eh, se ei tule olemaan yksinkertaista, jos ei yhteisen markkin, maatalouspolitiikan eh, rakennetta myöskin muuteta. Sitä varten minun ryhmäni viime huhtikuussa esitti asiakirjan, jossa sanotaan, että me haluamme, että nämä kaksi pilaria järjestetään uudelleen ja me olemme iloisia siitä, että komissio on meidän ehdotuksemme huomioinut. Jos nyt tuotanto irrotetaan, ähm, ähm, pinta-alasta ja jos tulee suorat maksut ja e, syrjäisessä asemassa oleville maksettavat korvaukset tulevat mukaan, niin silloin pitää myöskin ottaa huomioon tietty valvonta ja e, tietty byrokratia. Minulla on todellakin vaikeuksia ymmärtää, e, kun monet jotka kannattavat eniten yksinkertaistamista, niin toisaalta vastustavat sitä, että YMPn tavoitteita yksinkertaistettaisiin. Ähm, minä mm, siis pyydän äh, komissaari, että tätä asiakirjaa vielä ähm, konkretisoidaan. Ne kaikki, jotka todella haluavat yksinkertaistamista, niin se pitäisi osoittaa myöskin teoin silloin, kun alamme keskustella uudesta maatalouspolitiikasta. Rouva Raimers, äh, kaksi minuuttia alleryhmän puolesta, olkaa hyvä. Rouva puhemies, herra komissaari, arvoisat kollegat byrokratian poistaminen ja lainsäädännön yksinkertaistaminen ja kaikilla Euroopan politiikan kentillä on ensimmäinen prioriteetti meille Euroopan parlamentaarikoille. Ainoastaan siten saavutamme sen, että verorahoja käytetään oikein ja saamme myöskin hyväksyntää väestön piirissä. Juuri sitä varten maataloussektori on tärkeä, jotta tällainen yksinkertaistaminen menee perille. Oikeastaan heidän pitäisi tuottaa eikä kirjoittaa kirjoja. Ja meidän pitää nyt tänä aikana, jolloin kunnan, kunnat köyhtyvät, niin pitäisi tätä taakkaa keventää eikä suinkaan lisätä. Sen lisäksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että sanktiot, seuraamukset ovat oikeassa suhteessa rikkomukseen – Kestävä ja tehokas politiikka on sellaista, että siinä annetaan arvoa enemmän neuvonannolle kuin rankaisulle. Ainoastaan sitä kautta voimme antaa kansalaisille ja viljelijöille enemmän kannustusta ja saada heidät täyttämään kaikki vaatimukset. Ainoastaan tämä pitäisi, tai tämä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun keskustellaan tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja sen lisäksi pitäisi ottaa huomioon myöskin se, että ei tuplata muodollisuuksia ja valvontaa. Ja papereita täytetään silloin, kun se on todellista Mm, siitä on todellista hyötyä sekä hallinnolle että viljelijöille. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, ei toinen toisiamme vastaan työskennellä. Kiitos. Sitten herra Smith vihreän ryhmän puolesta. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan vihreän ryhmän puolesta onnitella teitä komission jäsen siitä, että olette täällä tänään. Haluan myös kollegoja onnitella tästä päätöslauselmasta herra Ashfordia erityisesti. 52 ja 53 kohdat alkuperäisessä päätöslausessa, jotka koskevat avoimuutta ja rangaistuksia. Minusta tässä meillä on ongelma Skotlannissa ja koko EU-ssakin siinä, miten viljelijät itse kokevat tuon avoimuuden vaatimuksen, erityisesti nämä täydentävät ympäristöehdot. Mitkä nämä e, seuraukset sitten siitä, että niitä ei täytetä ovat? Meidän täytyisi tätä miettiä uudestaan, meidän täytyisi esittää suurempaa ymmärrystä ja suurempaa joustavuutta. Minä olen iloinen siitä, että täällä puhutaan siitä, miten määräyksiä pitää noudattaa. Mutta mehän olemme täällä sitä varten, että uudistamme näitä määräyksiä ja vahingot ja petokset ovat kaksi ihan eri asiaa, ne ovat hyvin kaukana toisistaan. Mitä tulee kohtaan 66, olisin hyvin kiitollinen, jos te herra komission jäsen voisitte sanoa, miten te näette tämän kolme, kolmen vuoden moratorion eh, lampaiden elektronisesta identifikaatiosta. Tämä säännöstö on tällä hetkellä hyvin kaukana täydellisestä, mutta siksi me olemme täällä. Olisi hyvä, että nähisimme sen, että täydentävissä ympäristöehdoissa ja ID säännöksissä eh, saataisiin aikaan järkeistämistä. Kiitoksia. Thank you now on behalf of the... E Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmän puolesta herra Ashford, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, kiitoksia arvoisa komission jäsen. Minä laadin alkuperäisen mietinnön ja tässä mietinnössä minä puhuin haasteista, jotka ovat maatalouden edessä ja korostin tapoja, joilla yhteinen maatalouspolitiikka täytyy muuttaa, jotta vastaan näihin haasteisiin. Mietinnössä kiinnitin huomiota siihen seikkaan, että monet viljelyalat, erityisesti karjankasvatus, kokevat todellista taloudellista taloudellisia kovia aikoja. Nyt on kiireellisesti no, laskettava taakkaa, niin mitä tulee ajankäyttöön ja kustannuksiin, jotka johtuvat turhasta suhteettomasta sääntelystä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Tein, annoin monia esimerkkejä tapauksista, jollen seuraamukset ovat suhteettomia, jopa epäreiluja monissa tapauksissa. Puhuin tarpeesta vaikutusarviointiin, tarvittiin suurempaa harmonisaatiota, tuli valvontastandardeihin ja ehdotin ei ole mitään syytä, miksi itsesääntelyäkin ei voitaisi onnistusti käyttää maataloudessa. Ja ennen kaikkea vetosin muutoksen puolesta yhteisessä maatalouspolitiikka kulttuurissa. Tietenkin minä ymmärrän, että tarvitaan rahoituksesta rehellisyyttä, mutta tilintarkastustuomioistuin teki aivan selväksi sen, että liiallinen monimutkaisuus varsin usein on ollut juuri syynä tähän ongelmaan. Ja samoin ymmärrän kyllä, että hallinto ja sääntelyiden tulkinta vaihtelee aivan liikaa yhdestä maasta toiseen. Mutta nyt kun olen tämän tekstin laatinut, olen huomannut ikävä kyllä, että monet kansalliset hallitukset, samoin johtavat viljelijäjärjestöt ovat vaatineet yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista. Varmastikin komissaari, nyt kun neuvottelemme yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen uudistuksesta, niin ei ole koskaan ollut parempaa aikaa osoittaa, että me voimme auttaa alaa, emmekä estää sen toimintaa turhalla byrokratialla ja turha, turhilla kustannuksilla. Olen pahoillani. Ymmärrän kyllä täysin sen, mitä sanoitte, olen tästä kiitollinen, mutta olen kuitenkin pahoillani, että tämä ei, ei, ei palauta viljelijöille sitä tilannetta, joka aikaisemmin oli. Kiitoksia. Kiitoksia. Sanon tämän vain yhden kerran. Tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu ja täällä on hyvin paljon catch the eye puheenvuoropyyntöjä ja otan niitä niin paljon kuin mahdollista, mutta tehdäkseni sen minun on voitava luottaa siihen, että te mm, pidätte kiinni puheajoista. Muussa tapauksessa me emme pääse loppuun ennen puolelta yötä ja meidän on pakko. Seuraavaksi herra Ferreira, olkaa. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan tästä äh, äänestyksestä, tästä päätöslauselmasta, yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta, niin sen ei pitäisi johtaa siihen, että mekö tukisi yhtä paljon viljelijöitä kuin aikaisemmin niin, että he saavat viljeltyä maitaan. Kuusi kuukautta tämän päätöslauselman hyväksymisen jälkeen on yhä edelleen monia huolenaiheita. Ja me olemme sitä mieltä, että se mitä komissio nyt ehdottaa, niin se heikentää tilannetta, että perinteiset toimenpiteet markkinoiden tuki, niitä ei voida rationalisoinnin ja yksinkertaistamisen kautta poistaa. Muuten Pienet ja keskisuuret viljelijät, viljelijät joutuvat heikompaan asemaan ja on välttämätöntä, että muun muassa käsitellään myöskin seuraamuksia. Esimerkiksi niiden rikkomusten kohdalla, jotka eivät liity viljelijään tai ole hänen syynsä – meidän täytyy myöskin ottaa eläinten tunnistaminen mukaan, mutta se, että yksinkertaistamisesta pitäisi olla kaikille hyötyä, erityisesti pienille ja keskisuurille maatalousyrityksille. Sitä varten YMPtä pitää perusteellisesti yksinkertaista. Pitää maksaa reilusti tuotteista ja pitää myöskin taata oikeudet tuotantokiintiöihin niin, että jokaisessa maassa voidaan olla pitäkin niin yksinkertaisista asioista kuin tuotteiden tuottaminen ja omavaraisuus elintarvikkeiden kohdalla. Meidän täytyy eh, myöskin maiden välistä tasapainoa eh, tasoittaa ja tuotantoa tasoittaa. Me olemme hyvin huolissamme, kun näin voimakkaasti te uudistuspyrkimyksissänne keskitytte kilpailuun ja kilpailukykyyn. ne Pienet ja keskisuuret yritykset eivät enää saa riittäviä, riittävää hintaa tuotteistaan. Teidän pitäisi sallia viljelijöille se, että he tuottavat jatkossakin. Tämän pitää olla yksinkertaistamisen tavoite, että on mahdollisimman paljon yrityksiä ja viljelijöitä. Kiitoksia sitten EFD-ryhmän puolesta herra Minuutti ja puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Uudistuksen ydin liittyy vaihtoehtoon kaksi pitkälti oletan, että komissio suosii tätä lähestymistapaa. Olen hiukan huolissani selkeyden puutteesta ja aikarajoista hyväksynnän kohdalla pitäisikö valita parhaat vaihtoehdot YMPssä ennen kuin saamme lopullisia ehdotuksiakaan. Pelkään, että byrokratia vain kasvaa viljelijöille huolimatta, että vaaditaan yksin yksinkertaisempaa tukijärjestelmää ja yksinkertaistetaan myös täydentävien ehtojen järjestelmää. Tässä keskitytään pieniin aktiivisiin tiloihin, mutta määritellään, miten koko ja to- toimintaa voidaan valvoa ja mitata. Mietinnössä todetaan, että kaksi pilaria yhteisessä maatalouspolitiikassa, niissä pitäisi keskittyä tehokkuuteen, mutta pelkään, että jos kannustet, tässä kannustetaan pieniä tiloja ja kuitenkin perhetilat saavat joutua pois tuotannosta ja keskitytään pelkästään mm, maatalouspolitiikkaan. on huolissani siitä, että huolimatta siitä, että tässä puhutaan pitkän aikavälin eh, elintarviketurvallisuudesta ja karvasta kysynnästä, meidän kilpailukykymme kutistuu. Tässä puhutaan siitä, että vahvistettaisiin tuotantopotentiaalia Euroopassa noudattaen EUn sitoumuksia kansainvälisessä kaupassa. Pannaan merkille, että maatalouden kahdenkeskiset sopimukset Mercosurin kanssa mukaan lukien maataloustuonti heikentäisi Euroopan viljelijöiden kykyä käydä kauppaa reilun markkinahintaan. Tässä myönnetään, että viljelijät Euroopassa ovat kansallisen kilpailun edessä, kun joutuvat noudattamaan ympäristö, eli laatu, laatustandardeja. Kuitenkin jotkut eteläamerikkalaiset viljelijät eivät kärsi näistä ja voivat massatuottaa ja hinnoitella ulos eurooppalaiset viljelijät, koska säätelyt ovat siellä vähemmän tiukkoja. Kiitoksia. As a non-attached member... Kiitoksia. Sitten Rouva Morvai, eh, Unió a magyar gazdák, különösen a kisgazdák eh, körében meglehetősen népszerűtlen. Nem csak... Ei ole kovin suosittua eh, EU, EU ei ole kovin suosittu maataloustuottajien joukossa. Se ei johdu pelkästään siitä, että olemme joutuneet uhraamaan osan markkinoistamme muualta kuin Euroopasta tulevalle ruoalle, jotta voisimme pohtia meidän viljelijöillemme annettavia tukiaisia. Täällä on hyvin paljon byrokratiaa ja se muodostaa esteen sille, että voimme tuottaa lisäarvoa. Tässä on toinenkin Unkarissa hyvin keskeinen eh, seikka, joka on sosialististen aikojen perinne. Eli kun valtion virkamiehet ajattelevat, että he eivät ole, heidän tehtävänsä ei ole auttaa viljelijöitä, vaan viljelijät ovat ikään kuin heitä varten, eikä päinvastoin. Ja nämä ihmiset tekevät asian vielä vaikeammaksi maataloustuottajille, heidän elämänsä vielä hankalammaksi, koska ne yli, he ylikuormittavat viljelijöitä säätelyllä, säännöillä. Viljelijät vaativat tai valittavat koko ajan Esimerkiksi jotkut heistä ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan toisen pilarin piiriin kuuluvia maksuja sanoen, että jos ihmisille annettiin jotain keksejä ikään kuin houkutukseksi, niin niissä ei sitten ollut sitä laskua mukana. Nämä asiat ovat täysin, epä, täysin tarpeettomia, eivätkä ihmiset voi kääntyä EUn puoleen tällaisten ongelmien kanssa, koska Euroopan unioni antaa näitä tukiaisia. Me tarvitsisimme siis valvontajärjestelmän, joka nousisi EUn oman, omasta piiristä, ja sen piirissä voitaisiin sitten käsitellä näitä ongelmia. Sitten yksittäiset puhujat, herra Nikulescu, kaksi minuuttia, olkaa. Domnul președinte, domnule comisar, în primul rând doresc să salut angajamentul exprimat uh, de comisie în comunicare. Arvoisa mm, puhemies, komissaari, haluaisin kiittää komissaaria sen anta, hänen antamasta tiedonannosta. Tässä halutaan jatkaa yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista Liiallinen sääntely tarkoittaa vähempää kilpailukykyä, vähemmän, vähemmän tehokkuutta. Yksi syistä, miksi nyt pitää uudistaa YMPtä on, että se todellakin täytyy yksinkertaista. Haluaisin puhua joistakin erittäin tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät päätöslauselman koskien YMPn yksinkertaistamisen, jonka parlamentti hyväksyi. Kollega Dantin puhui valtioissa, jotka menevät liian pitkälle, kun toteuttavat Euroopan lainsäädäntöä. Minun mielestäni pitää vähentää minimiinsä muodollisuudet, byrokratia, ei vain Euroopan tasolla, mutta myös jäsenvaltiotasolla. Komission pitäisi pohtia sellaista mahdollisuutta, että on yhteiset säännöt vaaditusta asiakirjoista. Ja puhuisin ko- korkeammasta siedettävästä byrokratian tasosta jopa. Silloin kun EU vaatii kolme allekirjoitusta, kansalliset hallinnot lisäävät tähän vielä viisi lisää. Ja pitää säilyttää vain ne asiakirjat, jotka ovat aivan välttämättömiä. Yksinkertaistaminen sinällään ei vielä riitä, vaikka se onkin välttämätöntä. Pitää myös laajentaa tiedottamista edunsaajille. Esimerkiksi maaseudun kehitysrahastoa pitäisi käyttää tällaista toimintaa varten, koska yksinkertaistaminen liittyy läheisesti avoimuuteen. Tartun nyt tilaisuuteen ja ilmoitan komissaalle seuraavan asian. Koska tämä hiljattainen päätös tilintarkastustuomioistuimesta, joka koskee maataloustuen saajia, niin mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle? Kiitoksia. For two minutes. Sitten herra Tarabella, kaksi minuuttia olkaa. Arvoisa puhemies, hyvät komission jäsenet, hyvät kollegat, kollegani Nikolis, kun tavoin minä olen iloinen siitä, että komissio haluaa viedä eteenpäin tätä uudistusta ja yksinkertaistamista, mutta olen huolissani kollegani Disharafin mietinnön saamaa pientä huomiota siinä puhutaan hallinnon yksinkertaistamisesta. Minä haluaisin, että YMP 2013 jälkeen mahdollistaisi sen, että viljelijät keskistyisivät pääasialliseen tavoitteeseen, joka on elintarvikke, laadukkaiden elintarvikkeiden tuottaminen, turvallisten elintarvikkeiden tuottaminen, ja että heitä rohkaistaisiin tuomaan markkinoille julkista hyvää on tärkeää, että 27 jäsenmaan viljelijät saisivat samanlaiset mahdollisuudet ymmärtää, mitkä ovat heidän velvoitteensa ja mitkä ovat heidän oikeutensa. He tarvitsevat yksinkertaisemman ja reaktiivisemman ympäristö, Sitten on vielä tämä koko maailmanlaajuinen kilpailukyky. Usein pidetään jonkunlaisena kohtalonomaisena asiana, että ei pystytä kilpailemaan hinnoilla etelän tai kolmansien maiden tuotteita vastaan. Se vähintä, mitä me voimme tehdä viljelijöiden auttamiseksi, on se, että me kuulemme säännöllisesti maataloussektorin toimijoita ja määrittelemme yksinkertaiset ja avoimet säännöt sekä viljelijöille että veronmaksajille. Lopuksi haluan äh, siterata Charles Baudelaire, joka sanoi, että absoluuttinen yksinkertaisuus on paras tapa nousta esiin joukosta ja haluaisinkin rohkaista komission jäsentä äh, kulkemaan tätä tietä eteenpäin ja kohti tätä tavoitetta. Kiitoksia. Herra, anteeksi. Eh, rouva Haakin, puolitoista minuuttia. single... Kiitos puhemies. Minulle kaikkein tärkein lause päätöslausunto löytyy kohdasta seitsemän, sanotaan, odotetaan, että toimitaan paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti ja kaikki tuleva lainsäädäntö, sitä seuraa kunnollinen vaikutusarviointi, jossa otetaan huomiota sää, huomioon sääntelytaakka ja, ja varmistetaan, että kaikki uudet lait ovat suhteessa tarkoitukseen, johon pyritään. Minä haluaisin kysyä teiltä, onko meillä mitään toivoa siitä, että näin tapahtuu? Voitteko kertoa meille, komissaari, että nämä periaatteet ovat keskeisiä työssä, jota olemme tekemässä YMPn uudistamisessa vuoden 2012 jälkeen. Luin tätä erinomaista työasiakirjaa. Jotkut otsakkeet kertovat meille, että maatalouden tarkoituksena on varmistaa jäljitettävyys, ruokavarmuus ja antaa kansalaisen laadukasta vaihtelevaa ruokaa, luodaan työpaikkoja paikallisesti ja tuodaan, luodaan so, sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä etuja. Pitää varmistaa kunnollinen vastinepolitiikka, sen pitää olla vihreämpää ja vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Pitää tarttua kysymyksiin, kuten kestävä maan käyttö, biodiversiteetti, ottaminen eläinten ja kasvin, kasvien hyvinvointi pitää ottaa huomioon täydentävät ehdot ja ottaa huomioon tieteelliset mm, tulokset ja pitää poistaa heikommat lenkit elintarvikeketjusta ja pitää kilpailla myös kolmansien maiden tuotannon kanssa, jotka, tuottavat eri, erilaisissa olosuhteissa. Ja budjetti vain ehkä vähenee. Komissaari, te sanoitte, että ensi viikolla teidän pitää perustella uudistusta maatalousvaliokunnalle. Kiitän teitä tästä vážená paní předsedající pane komisaři dámy a pánové arvoisa komission jäsen hyvät naiset ja herrat liiallisen byrokratian eliminointi on meidän päävaatimuksemme. viljelijät tarvitsevat niin paljon työtä aikaa kuin mahdollista omalle työlleen viljan ja karjan hoitamiselle. Euroopan komissio sitoutui yksinkertaistamaan YMPtä vuoden, vuonna 2005 hallinnolliset hallinnollisia, hallinnollista taakkaa pitäisi vähentää 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Joitakin tuloksia olemme kyllä nähneet, mutta tähän mennessä eh, eri jäsenmaiden välisiä kuiluja ei ole vielä saatu tarpeeksi kurotuksi umpeen. YMP tarvitsee joustavat puitteet. On tärkeää, ja välttämätöntä saada sellaiset ja meidän on myös minimoitava riskit, jotta pystyisimme saamaan aikaan todellisen diversiteetin. Yksinkertaistamisesta täytyy tasapainottaa eh, tehokkuuden lisäämisellä. Seuraavaksi Blas Dots, yksi um, Kiitoksia. tähän suullisen kysymykseen ja siihen, että keskitytään erittäin tärkeään asiaan viimeisten kuukausien aikana olen ollut kokostamassa pohjoisessa maatalouskysymyksessä. Jokaisessa olen kysynyt viljelijöitä, jotta he kertoisivat pääalueet, joita pitää muuttaa sektorilla. Erittäin tärkeänä pidettiin byrokratian vähentämistä. Sitä, se lisää turhia kustannuksia ja vie arvokasta aikaa pois viljelijöiltä. Paperityön määrä ja yksityiskohtaisuudet, joita vaaditaan, luo valtavan taakan viljelijöille ja lisää pelkoja seuraamuksista. Hiljattain tapasin myös paikallisryhmien puheenjohtajia, jotka toteuttavat erilaisia ohjelmia Pohjois-Irlannissa. He syyttivät kovasti demokraattista luonnetta, joka liittyy näihin tilitarkastusvaatimuksiin. Se olisi siis syynä sille, että ihmiset luopuvat hakemuksesta, niin kuin tekin uskon, että tarvitaan sääntöjä ja pitää kunnioittaa isän veronmaksajan rahaa, mutta tämä byrokraattisuus estää ohjelmien toteutumista ja ei autakaan niitä ihmisiä, joita oli kuitenkin tarkoitus auttaa. Kiitoksia. Sitten Rova Sarbo, yksi minuutti, olkaa. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. La nivel european... Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan tasolla puhutaan hyvin paljon YMPn yksinkertaistamisesta mutta meidän maataloustuottajamme vain valittavat ja valittavat, koska heillä on niin paljon ongelmia ja aloitteita, joihin he törmäävät, kun heidän täytyy hakea näitä tukiaisia. Komissio ei ole ainoa, joka jonka täytyy ryhtyä toimiin, myös jäsenmaiden on ryhdyttävä toimiin. Mielestäni on keskeistä, että Euroopan lainsäädännön soveltaminen jäsenmaissa toteutetaan siten, ettei viljelijöitä lannisteta. Hyvin monet maataloustuottajat omassa maassani valittavat, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoa. Ja on hyvin vaikeaa saada vakuutetuksi ketään siitä, että tämä ryhtyisi maataloustuottajaksi, koska byrokratia pelottaa ihmisiä. Minä haluaisin vaatia komissiota edelleen rohkaisemaan jäsenmaita, jotta ne käyttäisivät paremmin olemassa olevaa teknologiaa, tukea, jotta maataloustuottajat saisivat tietoa paremmin ja jotta he saisivat enemmän apua byrokratian vähentämiseksi. Niin minä toivon, että tuleva YMP olisi yksinkertaisempaa, transparentimpaa ja kestävämpää. Sitten Mulder, puolitoista minuuttia, olkaa Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, rouva puhemies ikuisuuksia on kes, keskusteltu täältä parlamentissa siitä, että byrokratiaa pitää poistaa. Ja komissiossa, jossa on korkeita virkamiehiä, siitä on keskusteltu, niin heidän täytyy huolehtia siitä, että säännöt eivät, tai säännöstely ei ole liian raskasta, niin että se menee jo melkein siihen, että teurastajan pitäisi omaa lihansakin valvoa. Meillä on herra Stolberin johtama työryhmä, joka on toimielinten ulkopuolinen työryhmä, eh, niin voiko komissio nyt eh, monien vuosien jälkeen sanoa, että onko, eh, luottaako komissio omaan työryhmäänsä vai Stoiberin työryhmään, joka on ulkopuolella? Joskus on viidestä 12 eri valvontaa vuoden aikana. Olisiko mahdollista, että komissio tekisi yhteistyötä yksityisen elinkeinoelämän kanssa, joka myöskin asettaa suuria vaatimuksia ja se merkitsee sitä, että for one minute, omavalvonta poistuu. Kiitoksia. Sitten herra Simanski, yksi minuutti, olkaa hyvä puhemies. Toukokuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselman YMPn yksinkertaistamisesta. Voiko komissio selittää, mihin toimiin on sitten ryhdytty, jotta leikattaisiin byrokratista taakkaa viljelijöiltä EU-ssa? E Voitteko kertoa meille komissiosta, miten komissio aikoo seurata parlamentin asettamia suuntaviivoja, jotka pyrkivät juuri yksinkertaistamiseen Villet vaativat, että politiikkoja yksinkertaistetaan, koska sekä koska EU:ssa on monia lisävaatimuksia. Me parlamentissa usein olemme puhuneet tästä asiasta hiljattain juuri Herasbotin mietinnön yhteydessä, kun joka koski yksi, maatalouspolitiikan yksinkertaistamista. On aika lopettaa tämä byrokratia ei saa tuhota meitä ja ei voida asettaa tällaisia byrokratisia asteita EUsta käsin. Kiitoksia sitten Rova Tikau, olkaa hyvä. Organisaatio națiunilor Unite pentru... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. FAO viime viikolla julkaisi raportin, jossa se osoittaa, että ihmiskunta on hyvin lähellä uutta maailmanlaajuista ruokakriisiä. Tästä syystä FAO on pyytänyt tai vaatinut maataloustuottajia nostamaan tuotantoa, erityisesti maisin ja vehnän tuotantoa. Ja vuoteen 2012 mennessä näiden ruoka-aineiden varastojen pitäisi olla riittävät, jotta äh, muutama kuukausi voitaisiin niillä elää. Meidän täytyy pystyä tyydyttämään maailmanlaajuinen elintarvikkeiden kysyntä. Siksi EUn täytyy pysyä pitää yllä tuotantokapasiteettia. Meidän täytyy erityisesti antaa etuoikeus keskikokoisille ja pienille tiloille tämä täytyy tehdä ei pelkästään suorien maksujen, vaan myös tukien kautta. Meidän täytyy pystyä saamaan markkinoille pieniltä ja keskikokoisilta tiloilta tulevaa, tulevia tuotteita. Maataloustuottajat todella tarvitsevat yksinkertaistamista, byrokratian yksinkertaistamisesta. Heidän täytyy saada käsiinsä, heidän täytyy päästä matalakorkoisten luottojen äärelle ja pyydän, että te komission jäsen pyytäisin ALVn alentamista eh, sähkön hinnasta eh, näiden henkilöiden kohdalla. Sitten tulemme Catch the Eye-menettelyn. Eh, Minulla on yhdeksän puheenvuoropyyntöä ja minun pitäisi ottaa oikeastaan viisi. Annan kaikille teille puheenvuoron, mutta te voitte todellakin puhua vain minuutin, koska meidän pitää päästä tänään vielä kotiinkin. Herra Kalaski ensin, olkaa hyvä pani przewodnicząca! panie komisarzu! w komunikacie komisji na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej uproszczenia. Kiitoksia. Kun puhumme tästä yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta, niin yksi ehdotus oli, että pitää toteuttaa ne suositukset, jotka Euroopan parlamentti toukokuussa hyväksyi. Eli hallinnollisen taakan keventämisen kautta pitäisi helpottaa viestintää ja kommunikaatiota ja myöskin kunnallisten elinten toimia. Tämä on seikka, joka varmistaa elintarvike tuotannon, mutta meidän täytyy huolehtia myöskin siitä, että saamme yksinkertaistamista sekä Euroopan tasolla että myöskin maiden tasolla niin, että nämä ehdotukset eivät ole pelkästään tyhjiä sanoja, vaan että ehdotukset tulevat johtamaan siihen, että hallinto, raja, hallinto rajoitetaan. Kiitos. Kiitos, herra Dorfman, olkaa. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat on erittäin vaarallista, kun puhutaan siitä, että vähennetään byrokratiaa. Useimmiten nämä asiat menevät mm, tai ampuvat taaksepäin, eivätkä suinkaan johda yksinkertaistamisen. YMPn kohdalla yksinkertaistamisesta yksinkertaistamisessa pyritään yksinkerta- pienten yritysten kohdalla yksinkertaistamiseen ja se on kunnioitettava. Mutta jos ajatellaan maatalous- ja ympäristöohjelmia, Eh, niin että aina pitäisi uusia aloja ottaa mukaan, niin tämä on mieletöntä. Meidän pitäisi joka tapauksessa huolehtia siitä, että yksi, yksityis, yksinkertaistamista tapahtuu pienten yritysten kohdalla ja että noudatetaan kuitenkin tavoitteita uskoakseni, että me kaikki YMPn kohdalla haluamme, että eh, kukat kukkivat eh, niityillä eikä kirjoituspöydillä. Senhora Presidente. A comunicação dos princípios gerais. Puhemies, komission yleisperiaatteet YMPn uudistuksessa ovat antaneet uutta toivoa pienille ja keskisuurille tiloille. Onkin rat- ratkaisevaa toimia näin ajatellen tulevaisuuden maatalouspolitiikkaa. Tästä toivosta pitää saada myös todellisuutta. Jos yksinkertaistaa YMPtä, niin se on todellinen välttämättömyys. Vähemmän monimutkaisia byrokratisia toimenpiteitä tarvitaan, tai menettelytapoja tarvitaan. Tarvitaan oikeat suhteet, pitää varmistaa, että viljelijät voivat todellakin viljellä, ja ei näitä tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja rahaa byrokratiaan. Monet pienviljelijät eivät voi jatkaa toimintaansa liiasta byrokratista johtuen. Meidän pitää helpottaa heidän elämäänsä ja vähentää heidän kärsimiä menetyksiä. Joten pyydän teitä auttamaan meitä tässä. Thank you, Madam President. Uh, can I thank the commission? Kiitoksia puhemies. Voinko kiittää komissiota siitä, että hän halusi soveltaa yksinkertaistaa YMPtä. Maataloustuottajat eivät puhu näillä termeillä he haluavat vähemmän tarkastuksia, he haluavat vähemmän paperityötä. Mutta haluan vielä sanoa sen, että jos me haluamme vihreämmäksi tuon ensimmäisen ähm, pilarin, meille tulee lisää täydentäviä äh, ympäristöehtoja. Ja se on ihan yhtä paljon byrokratiaa sisältävä kuin aikaisemmatkin järjestelyt. Te varmasti ymmärrätte tämän pointin ja meidän kaikkien täytyy olla siitä tietoinen. Minusta tämä on uskottavuuskysymys. Pankit saavat apua meiltä, mutta maataloustuottajia tarkastetaan tuon tuostakin. Täällä on nyt pelon ilmapiiri. Eera komission jäsen, te pelkäätte isoa pahaa sutta budjettivalvontaa, viljelijät pelkäävät liikaa tarkastuksia. Meidän täytyy saada nyt nämä pelot hä- hälvennetyksi. Herra Sukeski, Podstawowym elementem systemu zarządzania WPR jest kontrola. Perustavaa laatua oleva elementti on valvonta, kun ylläpidetään valvontajärjestelmää ähm, ja hallinnollista ähm, järjestelmää, niin tämä on taakka jäsenvaltioiden talousarvioissa – nyt meillä tarvitaan sihteereitä siihen, että saataisiin apua haettua. Tämä ei ole pelkästään ongelma viljelijöille, vaan myöskin kunnalliselle hallinnolle. YMPn pitää, YMPssä pitää ottaa huomioon myöskin veronmaksajat samoin kuin viljelijät ja sen yksinkertaistamisen kohdalla myöskin. Ja meidän pitäisi pyrkiä vähentämään byrokratiaa eikä lisäämään sitä. Ja meidän pitäisi vedota jäsenvaltioihin, että niiden pitäisi saada aikaan sellaisia säännöksiä, että ne vähentäisivät byrokratiaa, samoin EUn kohdalla. Ja eh, Kyseessä on seitsemän vuoden suunnitelma, jonka pitäisi johtaa yksinkertaistamisen. Kiitoksia. Pani Sitten herra Pascal. Európskej e, polnospodárskej politiky sa postupom rokov vyvinul zložitý mechanizmus pravidiel, dotácií a kontrol. YMPstä on tehty hyvin hankala mekanismi täynnä valvontaa, sääntöjä ja kontrollia. Maataloustuottajien tehokkuus vietiin pelloilta Brysselin byroihin. Tämän järkevyys siitä, kannattaako yleensä maataloustuotantoa harrastaa, riippuu tästä, mutta näistä asioista päätetään Euroopan komission tiloissa. Euroopan elintarvikemarkkinoiden problematiikka ja tilanne muuttui hankalammaksi tällä alueella, varsinkin uusille jäsenmaille, koska niiden tuotanto ja mahdollisuudet ovat rajoitettuja. Siksi meidän täytyy nyt päästä eroon mekanismeista tai työstää uudelleen mekanismeja, joita tähän mennessä Euroopassa on käytetty. Sitä varten me tarvitsemme modernisoituja ja oikeudenmukaisia sääntöjä kaikille. Minä olen hyvin vahvasti vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti tulee auttamaan teitä hyvin paljon. Kiitos. Kiitoksia, herra Kelly. Herra eh, Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä täysin ehdotuksesta yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja olen täysin samaa mieltä komissaarin kanssa. Olen samaa mieltä myös siitä, että mitä nopeammin näitä suosituksia toteutetaan, sen parempi. Ei tarvita liiallisia seuraamuksia valvontaa, koska viljelijät itse tietävät, miten maata pitää hoitaa paremmin kuin muut. He ovat jälleen osoittaneet, että jos tietyt käytännöt ovat haittaavia, he haluavat muuttaa tällaista viljelytoimintaa, esimerkiksi siilot ja liiallinen tehoaineiden käyttö. Viljat aina reagoivat siihen, mikä on maan hyväksi ja mikä on ympäristön hyväksi. Siksi pitääkin korostaa sitä, että viljat voivat käyttää aikansa viljelyyn eikä täyttämään erilaisia kaavakkeita. Silloin asiat suojuisivat paljon paremmin tulevaisuudessa kuin nyt. Kiitos sitten herra Lavia. Signor Presidente, signor com- Rouva puhemies, arvoisa komissaari. Valitettavasti joka vuosi on niin, että Euroopan tilintarkastusviraston raportissa viitataan siihen, että YMPn varoja ei aina käytetä oikein ja avoimesti. Eli se merkitsee sitä, että meidät Mm. pakotetaan kolme erilaista vaatimusta yhdistämään. Toisaalta me tarvitsemme valvontaa, jotta takaamme sen, että eurooppalaisen veronmaksajan rahoja käytetään optimaalisesti ja oikein. Toisaalta me tarvitsemme myöskin mahdollisimman laajaa yksinkertaistamista maanviljelijöiden työssä, jotka keskittyvät Ähm, eläinten kasvatukseen tai viljelyyn. Ja sitten yksi toive minulla olisi herra komissaarille, kun hän sanoi, että hän on valmis kuuntelemaan meidän ehdotuksiamme. Kaikki ähm, toimenpiteet, joita maaseudun ja maanviljelijöiden ähm, eduksi halutaan tehdä, niin ne eivät aina äh, ole yksinkertaistamista, vaan ne usein luovat lisää byrokratiaa. Herra komissaari, parhaat käytännöt pitäisi siirtää alueille kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Janov. Ja viimeisenä herra Stojanov. Puhemies, mitä ikinä olettekin, ollaankin tehty tähän mennessä, ei ole riittänyt muutoin. Olisimme keskustelleet aiheesta. Tänään haluaisin keskittyä sosiaaliseen aspektiin tässä, koska silloin kun viljelijät ryhtyvät toimiin, he ottavat lainaa, he tekevät antavat maata vakuuksi pankille ja nämä ihmiset ne tekevät konkurssin. Kuusi kuukautta on siitä, kun olen käynyt puunalaissotaa Bulgarian maatalousrahastoa vastaan, koska yli sata hanketta on evätty johtuen siitä, että asetuksessa tämä kielletään ja Bulgaria, kuten tiedätte, on valvonnan alla ja pitää parempana evätä hankkeita niin, että sitä ei sitten arvostella jälkikäteen. Olen vakuuttunut siitä, että suurin osa on rehellisiä. Ymmärrän, että valvonta on tarpeellista, mutta näin valvonnan ei kuitenkaan pitäisi viedä pois ruokaa näiden ihmisten suusta. Kiitos. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Mikrofon. E, mikro. Minä olen toisaalta hyvin iloinen siitä, että huomaan, että näin myöhään täällä on näin paljon ihmisiä puhumassa tästä YMPn yksinkertaistamisesta. Minun mielestäni me olemme yksinkertaisia silloin, kun olemme selkeitä itsemme edessä ja tiedämme, mitä haluamme. Ja Tämä eh, pätee myös sääntöihin, joita me muotoilemme. Totta kai komissiolta tulee ehdotuksia, sitten tulee neuvoston hyväksyntöjä ja parlamentin hyväksyntöjä. Minulla on siis se suuri toivo, että sillä hetkellä, kun me tulemme laatimaan tätä lainsäädäntöpakettia, me teemme sen hyvin selvästi, kerromme hyvin selvästi, mitä me haluamme ja yritämme välttää sitä, että sääntöihin tulisi valtavasti sääntöjä ja lisäyksiä, jotka sitten myöhemmin johtavat siihen, että komissiolla on enemmän vastuuta kontrolloida näitä poikkeuksia ynnä muita kentällä, koska me olemme taas teidän edessänne parlamentin jäsenet vastuussa siitä, että julkisia varoja käytetään hyvin ja tarkoituksenmukaisesti eihän YMP estä maataloustuottajia työskentelemästä päinvastoin. Nimenomaan YMP auttaa viljelijöitä työskentelemään. Mutta kun on kyse julkisesta rahasta, jokaisen täytyy pystyä saamaan selville, miten tätä julkista rahaa on käytetty. Euroopan lainsäädännössä joka myös heijastuu normeina maataloussektorilla. Ja ehkä maataloussektori on yksi niistä harvoista tai ainoista talouden sektoreista, joissa Eh, jota myös kentällä valvotaan. En tiedä, onko toista tällaista sektoria, mutta yhdessä me olemme siitäkin päättäneet siitä, että tämän asian täytyy olla näin. Ja normit, joista täällä puhutaan paljon, ne ovat eh, Euroopan lainsäädännöstä johtuvia, heijastuvia asioita. Ja samoin myös, eh, sama pätee myös kentällä suoritettaviin tarkastuksiin se, mikä havaitaan tai koetaan hankalaksi, ovat ympäristölainsäädännöt, eläinten hyvinvointiin liittyvät lait ja sitten myös erityistoimet, esimerkiksi juuri nämä täydentävät ympäristöehdot, joita, joihin liittyy erityinen rahoitusapu ja myös maaseudun kehittämishankkeet ovat tämän kaltaisia. Olen samaa mieltä siitä, että lainsäädäntö siten kuin se tällä hetkellä heijastuu käytäntöön, että siinä on muutettavaa. Sen pitäisi ehkä olla selvempää maataloustuottajille, mitä heidän tulee tehdä. Ja erityistoimien suhteen meidän täytyy myös tehdä uudistuksia koska tällöin otetaan huomioon jonkun alueen erityisluonne ja silloin tarvitaan myös erityistarkastuksia, koska muuten uskottavuus menee. Olen samaa mieltä Eero Santoksen kanssa siitä, että meidän täytyy mennä niin pitkälle kuin mahdollista yksinkertaistamisesta, mutta minä toivoisin, että me emme ole mene niin kauas, että me menetämme uskottavuutemme siitä, että me pystymme nämä rahat, jotka YMP antaa, hyvin käyttämään ja oikein käyttämään. Tämän budjetin pitäisi olla tulevaisuudessakin ihan yhtä vankka, ja tämä vankkuus riippuu myös siitä, miten me pystymme oikeuttamaan sen tavan, millä näitä rahoja käytetään. Sitten avoimuuteen. Tässä on tilintarkastustuomioistuimen tai EUn tuomioistuimen päätös. Minä pidän aina avoimesta kiinni, mutta haluan myös tämän tuomioistuimen päätöksen ottaa huomioon. Nimittäin tämä säännöstö, joka tällä hetkellä on voimassa, se nimenomaan sitä tullaan muuttamaan niin, että tuo oikeudenpäätös otetaan huomioon. Minä haluan lopettaa eh, tämän puheenvuoron, mutta en päätöksentekoa, sen me voin teille vakuuttaa. Haluan todella pyrkiä yksinkertaistamaan tai ainakin välttämään YMPn monimutkaistamista, mutta haluan vielä toistaa, että meidän täytyy tehdä tämä työ yhdessä ja meidän täytyy myös tehdä se yhdessä jäsenmaiden kanssa, koska puhuinhan teille toimenpiteistä, joita olemme tehneet byrokratian vähentämiseksi liittyen siihen, mitä komissio vaatii jäsenmailta, mutta haluan toistaa myös sen, että YMPn hallinnointi on yhteinen tehtävä jäsenmaiden kanssa ja se, mikä eniten hyödyttää maataloustuottajia, se riippuu myös siitä, miten jäsenmaat tulkitsevat tätä Euroopan lainsäädäntöä. Jos siellä vallitsevat hyvät käytänteet, hyvien käytäntöjen suuntaviivat ovat ehkä tarpeellisia, mutta ensimmäinen meidän täytyy saada YMPstä 27 jäsenmaalle selkeätä ja yksinkertaista. Ja nyt yhteispäätösmenettelyn puitteissa teilläkin on täysi velvollisuus neuvoston rinnalla, täysi vastuu näistä asioista. Toivon ja olen vakuuttunut siitä, että pystymme työskentelemään yhdessä hyvin. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt päätän tämän keskustelun ja siirrymme seuraavaan aiheeseen esityslistalla, joka on suullinen kysymys koskien mehiläishoitoalan tilannetta. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron mietinnön kirjoittajalle herra